puitteet sukupuolten väliseen eläkekuiluun puuttumiseksi Euroopan unionissa. Ja komissio saa puheenvuoron. Komissaari Taisen. Thanks again, Mr. Kiitos. Kerran vielä puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Kun me vuosi sitten astumme virkaan, kollegio otti työmme keskiöön sosiaalisen oikeudenmukaisuuden. Siksi olen samaa mieltä kanssanne, että eläke kuilu, joka on 40 prosenttia, on asia, jota me voi hyväksyä. 40-46 prosenttiin se vaihtelee maasta toiseen ja siksi me varmasti voimme vaikuttaa politiikalla siihen. Meidän täytyy uudistaa ja tarjota yhtäläiset mahdollisuudet monilla aloilla vielä ennen kuin edes eläkeydytään. Näin me jo teemmekin ja aion jatkaa tällä saralla. Ennen tämän vuoden loppua vielä me aiomme esittää strategisen lupauksen tasa-arvon hyväksi. Näin voidaan asettaa hyvä perusta tavoitteillemme, jotta voidaan kohentaa tasa-arvoa puuttumalla esimerkiksi taustalaviin syihin, muun muassa eläkekuiluun. Tehän tiedätte, että 2016 meidän tarkoituksenamme on esittää kokonaan uusi alku, aloitelityön hoivaan ja perheelämään ja huomioida myös siihen, miten naiset ovat aliedustettuna työmarkkinoilla. Me uskomme, että tällainen uusi lähestymistapa tuo varmaan hyötyä kaikille työtä tekeville perheille, vanhemmille, mutta myös muille hoivaajille, varsinkin naisille, jotta voidaan tukea heidän osallistumistaan työmarkkinoille ja näin voidaan hoitovastuuta jakaa tasaisemmin miesten ja naisten kesken, vahvistaa näinkin tasa-arvoa. Työmarkkinoiden kuuleminen ja asioista käytävä julkinen kuuleminen on käynnistetty. Me haluamme lomajärjestelyjä kohentaa, haluamme työjärjestelyjä joustavoittaa ja tarjota kohtuuhintaisia hoitopalveluja niin, että naisetkin voisivat hyötyä muun muassa verohelpotuksista. Puuttumalla naisten alhaisemmin osallistumiseen työmarkkinoihin tai hoitovastuun vuoksi tapahtuvaan työurien katkaisemiseen on meidän myös puututtava eläkekuiluun niin, että voitaisiin eläkeoikeuksia tasoittaa miesten ja naisten kesken. Komissio aikoo myös lisätä poliittista tietoisuutta, jotta tajuttaisiin, mikä palkkakuilu on. 2016 komission tarkoituksena on tarjota 4 miljoonaa euroa jäsenvaltioille, jotta voidaan lisätä tietoisuutta eläkekuilusta ja myös sen taustalla olevista syistä, jotka johtavat epätas- eriarvoisuuteen naisten miesten kesken. Miten sitten mitata eläkuilua? Me aiomme edelleen seurata sukupuolten välistä eroa ja eläkkeiden riittävyyttä. Me olemme jo sopineet Eurostaten kanssa, että säännönmukaisesti päivitämme näitä tietoja liittyen eläkekuiluun. Tämän lisäksi jatkamme työtämme jäsenvaltioiden työvoima palveluiden kanssa ja sosiaalisen suojelun edustajien kanssa, jotta voidaan puuttua myös eläkeeroihin. Me käytämme totta kai erilaisia arvioita, indikaattoreita liittyen miesten ja naisten välisiin eroihin myös ohjausjakson yhteydessä. Me mietimme myös tärkeimpiä indikaattoreita, kuten ajatellen vanhuusien köyhyyttä ja naisten ja miesten välistä eroa siinä – niin kutsuttu sukupuolten eläkulle kuilu edellyttää myös indikaattorin käyttöä, jota me olemme asiantuntijoiltamme pyytäneet. Viimeaikaisimmat tiedot perustuvat hyväksi koettuun menetelmään ja niitä on käytetty 2015 kertomuksessa eläkkeiden riittävyyden osalta sosiaalisen suojelun komiteassa. Eläkekuiluindikaattorit osoittavat, kuinka paljon on eroa työajassa, palkkauksessa ja uran pituudessa. Kaikki tämä on johtanut siihen, että on eroja eläkeoikeuksissa miesten ja naisten kesken. Jossain määrin eläkejärjestelmät voivat lieventää niitä eroja, joita aikaisemmin on ollut työelämän yhteydessä, esimerkiksi liittyen hoitovastuuseen, tarjoamalla takuueläkkeet esimerkiksi, ja myös leskeneläkettä tarjoten, niin että annetaan naisille erityistä suojaa. Totta kai ilman näitä lisäjärjestelmiä eläkekuilu ei voida kuroa umpeen, vaan päinvastoin se olisi vielä suurempi. Paitsi että lisättäisiin tasa-arvoa työelämässä, meidän täytyy myös säilyttää ja parantaa näitä takeita jotta voisin vähän myönteisemmässä hengessä lopettaa, haluaisin tähdentää sitä, että koska jatkuvasti naisten osallistuminen työelämään on noussut, on kuilu kaventunut monissa maissa, jos, joskus jopa merkittävästikin, mutta ellei todella pääse kokonaan eroon näistä naisten mistä eroista työelämässä, jatkuu tämä myös eläköityessä eläkekuilun muodossa. Siksi emme pelkästään jatka puuttumista eläkekuiluun sellaisenaan, vaan vahvistamme vain ponnistelujamme. Kiitos. Very much. We now come... Kiitos. Sitten ryhmien puolesta, EPPn puolesta. Kozioska Dajewicz, puolitoista minuuttia. E, dziękuję bardzo, e, panie, panie Kiitos, Kiitos puhemies. Komission jäsen. Tilanne, jossa naiset eivät voi saada kunnollista eläkettä, on epäreilu. Olen kiitollinen siitä, mitä sanoitte sukupuolten välisestä kuilusta ja myös kiitos aloitteista, joihin jo on ryhdytty ja joita tullaan käynnistämään, sillä sukupuolesta johtuva eläkekuilu on epäoikeudenmukaista naisille, jotka ovat työelämässä. Ja näemme, että tämä indikaattoreita käytetään, sen kautta pyst- voidaan puuttua tähän epätasa-arvoisuuteen. Tämän asioita pitää käsitellä EU-tasolla. Pitää katsoa syitä, jotka ovat tämän kuilun taustalla – ei pelkästään tätä ilmiötä. Ja totta kai tämä liittyy osallistumiseen työmarkkinoilla ja siihen pitkään, miten naiset tekevät työtä ja minkä on heidän, mitkä ovat heidän tulonsa. Meidän on siis katsottava osallistumista työmarkkinoille. Jos me haluamme todellakin saada korkeammat eläkkeet naisille, meidän on tehtävä mahdolliseksi se, että naiset voivat hankkia tällaisen eläkkeen. Kyse pelkästään perheelämän ja työn tasapainottamisesta on katsottava myös koulutusta, ja muita näkökantoja niin, että naisia ei e, syrjitä työmarkkinoilla ja käsitellä eri, eritet, erikseen. On siis saa pyrittävä etsimään strategioita ja etsittävä tutkimus, joka koskee tätä kysymystä. Tämä on asia, joka koskee kaikkia jäsenvaltioita ja tätä pitäisi siksi käsitellä Euroopan unionin tasolla. Für die Sitten sosiaalidemokraattien puolesta kollega Steinruck. Ja, die Tatsache, ob... Se tosiasia, onko mies vai nainen, niin päättää Euroopassa pääsyn työmarkkinoille ja myös palkan. Ja naiset EU-ssa tienaavat noin 16 prosenttia vähemmän kuin miehet. Ja tämä tietysti vaikuttaa myös eläkkeisiin. Ja nyt komissio suunnittelee ratkaisevansa tämän ongelman. Lastenhoitoa parannetaan, työaikoista tulee joustavampia ja myös miehiä kannustetaan hoitamaan lapsia. No tämä on ihan kiva juttu, mutta ei tämä kuitenkaan ratkaise perusongelmaa. On palkkaeroja, meidän täytyy poistaa nämä palkkaerot. Me tarvitsemme sitovia toimintaohjelmia tasa-arvoisen kohteluun työmarkkinoilla. Me tarvitsemme mietintöjä, jotka koskevat ähm, palkkoja. Ja niiden täytyy olla sitovia ja sitten täytyisi myös saada tietoja ähm, palkoista ja täytyisi myös arvioida työpaikkoja sukupuolineutraalisti. Ainoastaan tällä tavalla me saamme palkka-läpinäkyvyyttä aikaiseksi. Ja tämä on ehtona sille, että me saamme poistettua tämän ongelman. Kiitos. Myrian Hawkin. Thank you, Kiitos komission jäsen vastauksestanne. Luvut palkkaeläkekuilusta aiheuttavat suurta huolta Irlannissa, minun maassani. On kyse 14 prosentista palkkakuilussa, jos ajatellaan ylipäätään näistä miesten ansaintoja, niin se on paljon suurempi ja eläkekuilu jopa 40 prosenttia. Aika järkyttäviä lukuja. Kai tässä täytyy nyt vastata ensinnäkin kysymykseen, miten voitaisiin kuroa umpeen tätä eläkekuilua. Ja miten voitaisiin taata se, että ne, jotka nyt ovat mukana työelämässä, saavat kestävältä pohjalta eläkkeen? Olin iloinen, että mainitsitte ratkaisukeinoja muun muassa, että on leskeneläke muun muassa. Mainitsitte myös ajatuksen vähimmäiseläkkeestä tai jonkinlaisesta vähimmäistulosta niille, jotka ovat eläköityneet. Voin täysin tukea näitä ehdotuksia, mutta meidän täytyy myös tarkastella, kuten tässä aikaisemmin puhuttiin työterveydestä ja turvallisuudesta, niin meidän täytyy taata että työpaikat säilyvät, edistetään hyvää perhe- ja työelämän yhdistämistä, että halutaan taata joustavat järjestelyt myös työuran aikana. Ja jos halutaan jäädä pidempään työelämään, niin voi, voivat jäädä. Te haluatte jonkinlaisia oikeuksia luoda jos haluaa olla vapaaehtoisesti poissa sairauden tai hoidon takia. Meidän täytyy vastata tässä hyvin tärkeän kysymykseen kansallisesti ja EU-sakin nimittäin. No voidaanko hyväksyä, että ne, jotka hoivavat ihmiset tarvitsevat hoitoa, että heidät tuomitaan suurempaan köyhyysriskiin vanhetessa. Mielestäni sitä ei voida hyväksyä, koska meidän rakentamamme yhteiskunta perustuu perheeseen ja palkattomaan hoivaan järjestelmät romahtaisivat, sosiaalisen suojelun kohtalokin olisi epävarmalla pohjalla. Siksi yhteiskunnassa meidän täytyy hoiva ja vastuu ottaa huomioon sosiaalisen suojelun ja eläkejärjestelmien. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitos. Lynn seuraavaksi. Kiitos puhemies. Eläkekuilu, kuten sanottu, on kasvanut Irlannissa talouskriisin alettua, ja tulos on sitten se, että monet naiset eivät ole taloudellisesti riippumattomia, eivätkä saa sitten tätähän liittyvää arvokkuutta, kun ne eläkkeelle. Tämä eläkekuulu johtuu erinäisistä tekijöistä, palkkakuilusta, mukaan luettuna. Mutta meidän myöskin tunnistettava, kun puhumme ehkäisevistä menoista, joilla pyritään ehkäisemään tätä sukupuolten välistä eläkekuilua, että säästöpolitiikka vauhdittaa tätä eikä suinkaan pienennä tätä kuilua. Poliitikoita pannaan toimeen, tämä on pantu Irlannissa toimeen vuoden 2008 jälkeen, ovat huonontaneet naisten asemaa Irlannissa. Hallitus on vähentänyt eläkeoikeutta uusilta työntekijöiltä julkisella sektorilla ja erityiset sektorit, joissa naiset ovat erityisesti mukana, opetus ja hoitoala ovat sellaisia, joihin tämä on vaikuttanut erityisesti. Meillä on myöskin suurimpia osia, suurimpia osuus matalapalkka-alueilla ja Eh, verot, olemme Yhdysvaltain jälkeen merkittävimpiä kehittyneitä talouksia, jos tilanne on tämä. Ja, ja lasten lastenhoitokustannukset ovat korkeampia maailmassa, noin 40 prosenttia keskitty palkasta Irlannissa. Tämä vaikuttaa siihen, että jotkin naiset täysin suljetaan pois tuottavaan talouteen osallistumisesta, ja mikä johtaa siihen, että joutuvat ottamaan tällaisia epävarmuja, huonosti palkattuja tehtäviä ja jäävät eläkejärjestelmien ulkopuolelle. Monia tapoja voidaan torjua tätä eläkekuilla, mutta meidän ennen kaikkea tunnustettava, miten tuhoisa vaikutus on säästöpolitiikalla. Ajattele, miten se vaikuttaa naisiin. Uh, for one minute and a half now, Maria. Kiitos, Maria Reena. Ah, <laughs> euh. Kiitos komission jäsen alustuksestanne. Pitää paikkansa, että palkka- ja eläkekuilu ei tule vastaan 65-vuotiaana, vaan se rakentuu koko uran ajan, jopa ennen sitä sanoisin. Tavallaan meille on naisille annettu perinteinen rooli jo silloin, kun valitsemme opintojamme. Jos mitä vähemmän on koulutusta, niin sitä suurempi on eläkekuilukin. Eli siellä tapahtuu jo syrjintää. Totesitte, että syrjintää tapahtuu silloin, kun tullaan työmarkkinoille. Osa-aika ei välttämättä tule huomioiduksi eläkeoikeuksia laskettaessa. Sitten uran keskeytyminen äitiysloman takia tai vanhempainloman takia. Sitä ei tarvita yhtä lailla miehille ja naisille, että siinäkin on eriarvoisuutta. Lisäksi on vaikeuksia saattaa yksin perhe- ja työelämä, se vaikuttaa myös työmarkkinoihin. Ja sitten on naisvaltaisia aloja, jotka ovat köyhiä aloja, puhuttiin täällä palkkakuilusta, mutta niin on myös, että naisvaltaisilla aloilla ei ole mitään toisen ja kolmannen pilarin eläkejärjestelmä tarjolla. Kaikki tämä johtaa tilanteeseen, että naiset köyhtyvät. Te otitte esille joitakin korjauskeinoja. Minä mainitsisin muitakin, joita on hyväksytty täälläkin tasa-arvosuunnitelman yhteydessä. Ajatellaan isyyslomaa, vanhempainlomaa, loma palkallisena palveluita perheille sopivassa muodossa ja totta kai ensimmäisen pilarin eläke, johon on kunnon varoja tarjolla. Ja kun ajatellen, kun täällä nyt eletään niin, että siinä ensimmäisen pilarin eläkevaroja tuhlataan. Okay. This concludes the speakers. Puhuja luettelo on saatettu päätökseen. Sitten Sinrena Rodikos ensimmäisenä menettelyssä ilman puhujalistaa. Eh, muchas gracias, Kiitos puhemies. Talonpojat, jotka työskentelevät perhetiloilla Euroopassa, ovat kohdanneet paljon vaikeuksia voidakseen hyötyä sosiaaliturvasta joskus orillisista syistä, joskus taas taloudellisista syistä ja joskus taas kulttuurisyistä, mutta kaikki he ovat joutuneet kokemaan syrjintää, niin kuin naiset. 1900-luvulla on käyty monia merkittäviä taisteluita, joita ovat käyneet Itävallan talonpoikaisnaiset, jotka ovat vaatineet oikeutta eh, eläkkeeseen myöskin Galitsian eh, talonpoikaisena, jotka ovat, jolloin miehiä, jotka ovat tehneet toisissa ammateissa, jotka ovat, ovat voineet saaneet oikeutta työskennellä maataloissa kuitenkaan osallistua työttömyysjärjestelmään ja maksaa siihen. Hyvät Rovattaisen, pyydän teiltä, että kun analysoitte näitä etuoikeuksia, ja jotka liittyvät siihen, miten rajoitetaan eläkeoikeutta talonpoikaisnaisilta. Haluaisin käyttää vuoden loppuun, haluaisin, että tunnustaa näiden ihmisten ja naisten oikeudet. Kiitos. Danuta Jacioeska. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, od wielu lat walczymy w Europie. Hyvät naiset ja herrat, me olemme pyrkineet torjumaan naisten ja miesten välistä kuilua, mutta nyt meillä on dramaattinen ongelma käsissä eläkekuilun muodossa. Kun ajatellaan, minkälaisia eroja on palkkauksessa, niin eläkkeessä ero on vielä suurempi, jopa 40 prosenttia. Eli tämä on kriisitilanne. Monen vuoden ajan olemme jo ymmärtäneet, että tämä perustuu myös eriarvoisen kohtelun työmarkkinoilla jo. Meillä on Eurooppa 2020 strategia myös ja siinä meidän on päästävä eteenpäin naisten hyväksi ja syrjinnän torjumiseksi. Usein naiset työskentelevät huonommissa oloissa, jos ajatellaan, että joka neljännellä naisella edessä ole ollut kunnon työtä työmarkkinoilla virallisesti. Tämä vaikuttaa tietenkin myös eläkeoikeuksiin. Meidän on tällä jotain saatu tehtävä. Vielen Dank. Letzte Sprecherin im Catch. Kiitos viimeinen puhuja Ines Zuber. Obrigada. Não há melhores medidas Kiitos. Ei ole parempaa ennaltaehkäisyä kuin se, että saadaan aikaiseksi samat palkat miehille ja naisille – Oikeuksista täytyy neuvotella työntekijät eivät saa pelätä, heidän täytyy kertoa syrjintätilanteita ja tarkastuksia täytyy tehdä. Sanktioitakin pitäisi ottaa käyttöön ennen kaikkea yrityksissä, jotka eivät noudata sääntöjä. Myös vanhempain loma ei pitäisi muodostua ongelmaksi. Tässä vain muutama toimenpide. Näihin täytyisi puuttua. Samanaikaisesti pitäisi ottaa myös huomioon sosiaaliturva niin, että naisten eh, elämäkin olisi taattu. Kiitos. Ja sitten komissio vielä lopuksi. Rova Taisen, olkaa hyvä. Dank u wel, eh, voorzitter. Ik zal het in het Nederlands doen. Uh, Kiitos puhemies. Puhun hollantia puhemies. Jäsenet haluaisin kiittää teitä sydämellisesti tuesta. On todellakin ennen kuulumatonta, että tällainen kuilu on olemassa, että se on 40 prosenttia ja että meillä on edelleen palkkakuilu, joka on enemmän kuin 16 prosenttia. Meidän täytyy tehdä jotain yhdessä, me voimme toimia, meidän täytyy keskittyä itse työhön, minkälainen on naisten työura, miten he, työura, miten he työskentelevät osa-aikaiseksi ja niille. Eli sitten täytyisi myös saada sama palkkaa samasta työstä. Sitten meidän täytyy tarkastella myös eläkesääntöjä. Meidän täytyy puuttua sääntöihin. Minä mainitsin jo muutanan. Ennen kaikkea hoiva työ on tärkeässä asemassa. Minä uskon, niin kuin Rova Areenakin sanoi, meidän täytyy tarkastella toista pilaria. Meidän raportistamme käy selvästi ilma, että jos me haluamme kestäviä eläkejärjestelmiä, Tämä tarkoittaa sitä, että ne ovat äh, riittävän kattavia, jotta eläkeläisillä on tietty elintaso, niin me tarvitsemme toisen eläkepilarin, sitä täytyy laajentaa, sitä täytyy tarkastella myös sukupuolinäkökulmasta ja tarkastella sektoreita, joissa naiset ovat aktiivisia, että he pääsevät käsiksi tähän toiseen pilariin. Meillä me olemme kutsuneet tätä uudeksi aluksi ja tämän, meillähän on hyvin paljon mahdollisuuksia ja me varmasti löydämme ratkaisun, kun toimimme yhdessä. Kiitos. Eh, Kiitoksia, rouva Taisen. Keskustelu